Der Präsident. Die Sitzung ist wieder Istunto jatkuu. Eilisen päivän pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä, niin onko vastalauseita? Ilmeisesti ei. Puhemies on saanut EPP-ryhmältä kysymyksen. Darius menisi Suitsan tilalle EU-Ukraina